Istunto jatkoon. Äh, toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle herra Giovanni Barbacallon valinnasta 11. maaliskuuta 2014 alkaen. Herra Barbacallo astuu rouva Francesca Barracchiun tilalle. 7 artiklan kappaleen mukaan, joka koskee Euroopan parlamentin vaaleja sekä työllistyn 4 artiklan mukaisesti. Parlamentti ottaa tiedoksi tämän herra Giovanni Barbagallon valinnan 11. maaliskuuta alkaen. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi ja muistutan siitä, että artiklan 3 2 kappaleen mukaisesti hän osallistuu kaikilla oikeuksilla parlamentin istuntoihin niin kauan kuin hänen, hänen mandaattiaan ei ole selvitetty tai ei ole mitään moitetta hänen joka edellyttäisi, että ei voisi hoitaa tätä virkaa. Taisin. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege. Työllistyspuheenvuoro, kollega Odi. Merci, monsieur. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin tuoda parlamentin tietoon vakavan teon Ranskan valtakunnassa. Se loukkaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Siinä loukattaisiin myös yksittäisten ihmisten vapauksia. Tasavallan entinen ministerit ja asianajajia, kuten presidentti